Pan Przewodniczący! Ladies and gentlemen, dear colleagues. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Ottakaa joku mun täältä. Znawiam posiedzenie. Avaan istunnon. Jatkamme 11. marraskuuta 2010 keskeytettyä istuntoa. 11. marraskuuta 2010 kokouksen pöytäkirjat ovat teillä käytettävissä. Onko niihin huomioita? En näe huomioita. Pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten puhemiehen ilmoitukset seuraava. Kotiarestista on päässyt vapaaksi Rova Aung San Chi, joka on Burman oppositiojohtaja. Rova Suu Chi on yksi ensimmäisistä Sahara-palkinnon saisti, joka on myönnetty vuodesta 1998 lähtien. Valitettavasti 20 vuotta sitten hän ei pystynyt sitä ottamaan vastaan henkilökohtaisesti. Haluan kertoa teille, että olen lähettänyt Rova Suuchille kutsun osallistua yhteen täysistunnon ja tulla vierailulle parlamenttiin. listopada 25. marraskuuta on vuosipäivä jossa, jonka aiheena on YK on teemavuosi naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta. Naiset joutuvat usein kautta maailman eh, väkivallan kohteeksi, esimerkiksi perheväkivallan ko- kohteeksi. Vaikea ongelma on myös ympärileikkaukset. Arvellaan, että 8000 joutuu uhriksi päivittäin. Kehotan kaikkia kiinnittämään tällaisen ruususymbolin tätä barbarista tapaa vastaan. Euroopan parlamentti on koko ajan puhunut sen puolesta, että naisiin kohdistuva väkivalta torjutaan täysin. Muut ilmoitukset. Espanjan viranomaiset ovat kertoneet minulle, että, että herra Ramon Haure Kuja Tondo korvataan rouva Maria Irikoen Peresillä parlamentin jäsenenä 16.11.2010 lähtien. Toivotan uuden kollegan tervetulleeksi. Tervetuloa teille, hyvä kollega. Ja muistutan, että artikla 3.2 mukaan työjärjestyksessä siihen asti, kunnes uuden jäsenen valtakirja on tarkastettu tai kunnes mahdollista mandaatin kiistämisestä on saatu lausunto, rouva Maria Erökijen Peres ottaa osaa Euroopan parlamentin ja sen elinten kokouksiin siihen liittyviin täysin valtuuksiin. Sillä edellytyksellä, että hän on allekirjoittanut ilmoituksen, jossa vahvistaa, että hänellä ei ole mitään muuta virkaa tai tointa, joka ei ole yhteensovitettavissa Euroopan, jäsen, Euroopan parlamentin jäsenyyden kanssa. Sitten herra Claudia Kiprian Tanasescu on liittynyt sosiaalisti- ja, demokraattien ryhmän Euroopan parlamentissa 15. marraskuuta 2010 lähtien. Ilmoitan myöskin, että herra Pino Arlaci on liittynyt sosialistien ja demokraattien ryhmään Euroopan parlamentissa 18. marraskuuta 2010 lähtien. Sitten lainsäädäntöaloitteiden allekirjoittaminen tavanomaisessa menettelyssä. Keskiviikkona neuvoston puheenjohtaja ja minä allekirjoitamme 14 lainsäädäntöaloitetta, jotka on hyväksytty tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä työjärjestyksen artiklan 74 mukaan. Näiden työ- lainsäädäntöaloitteiden otsikot julkaistaan tämän kokouksen työjär- pöytäkirjassa ja ne, voit, ne on teillä käytettävissä, voitte ne tarkistaa milloin haluatte. Sitten muutokset käsittelyjärjestyksessä. Strasbourgin istunnon esityslista on hyväksytty 18. marraskuuta 137 artiklan mukaan, ja se on jo teille jaettu maanantai. Käsittelemme käsittelyjärjestyksen päivä kerrallaan. Poliittiset ryhmät ehdottavat, että poistetaan herra Berlingerin mietintö, joka koskee Tukholman ohjelman toteuttamista koskevan toimintasuunnitelman yksityiskauppia, ja sekä kansainvälisen yksityisoikeuden liittyvät näkökohdat. Tästä mietinnöstä poistettaisiin keskustelu. Tässä, tässä tapauksessa sitä äänestettäisiin suoraan huomenna tiistaina ilman keskustelua, mutta mietintö jää. Eli siitä äänestetään, mutta ilman keskustelua. Kaikki poliittiset ryhmät ovat vahvistaneet suostumuksen tällaiselle ratkaisulle. Eli tämä on näin vuoden hyväksytty tämä ehdotus. Tiistaille ei ole ehdotettu minkälaisia muutoksia. Herra puheenjohtaja Schulz, olkaa hyvä. President für Hyvä puhemies, tiistain kohdalla täällä sanotaan, että on kuusi kert- mietintöä kollega Matteeralta, ja, jotka liittyvät globalisaatiorahaston käyttöön Alankomaiden kohdalla. Minä puutun tähän siksi, koska minun mielestäni ei ole oikein, aivan kuten eh, Dole on hyökännyt tätä vastaan Alankomaiden lehdistössä. Hän on sanonut eh, puheenjohtaja konferenssissa, että tästä asiasta on keskusteltu, e, että pitäisikö tämä taloustilanteen vuoksi nyt lykätä vai ei. Mutta minun mielestäni meidän täytyisi ottaa tämä esitys listalle ja meidän täytyisi tehdä päätös ja antaa Alankomaille tätä rahaa. Toiseksi Kollega on tässä puheenjohtajakonferenssissa sanonut, että kun ei ole mahdollisuutta itse antaa selitystä asiasta, niin silloin täytyy puheenjohtajakonferenssin tarkkaan miettiä, mitä asioista voidaan sanoa. Ja toinen kohta on se, että ei ole niin, että Euroopan parlamentti väittää, että tässä tuhlataan rahaa. Tämähän on Alankomaiden hallituksen asia, joka aina sanoo, että Euroopassa tuhlataan rahaa ja siksi sen pitäisi saada vähemmän rahaa. Mietintö sen sijaan sanoo, että täällä hyvin vastuullisesti käytetään rahaa ja minun mielestäni Alankomaissa on hyviä projekteja ja sen takia minun mielestäni tämä pitäisi hyviä, hyväksyä eikä tämä kritiikki ole oikeutettua. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia, herra puheenjohtaja Schulz, tästä puheenvuorosta. Tunnen asian. Tiedän, mistä Alankomaiden lehdistö on kirjoittanut. Haluan kuitenkin vakuuttaa, että äänestys, joka koskee globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa Hollannissa, pidetään niin kuin suunniteltiin huomenna. Tässä ei ole ollut mitään muutosta. Äänestys on huomenna. Kiitoksia paljon. Eh. Proszę Państwa, środa. Sitten keskiviikko. GUE ryhmä on esittänyt liittyen Länsi-Saharan sitä käytävään keskusteluun, että asiaan liittyvä päätöslasemaan liittyvä äänestys olisi tässä istuntojaksossa eikä joulukuussa niin kuin tällä hetkellä on suunniteltu. Tarkemmin asian esittelee herra Ferreira, olkaa hyvä. Pyydän, että esittelette tämän ehdotuksen tarkemmin. Kiitoksia, hyvä puhemies. Länsi-Saharan tilanne on riittävän vakava, jotta tämän parlamentin pitäisi ottaa kantaa tähän asiaan. Nämä tapahtuvat ovat silmiemme edessä. Me olemme nähneet leirien tuhoamiskuvia ja siellä on myös ihmisiä kuollut. Monet ihmiset ovat kadonneet. Me tiedämme, että tämän Euroopan parlamentin jäsentä, jäsenen ei sallittu vierailevan näissä leireissä Marokon viranomaiset estivät tämän ja myös kansallisten parlamenttien jäsenet, toimittajat, kansalaisjärjestöjen edustajat eivät ole voineet vierailla paikalla. Me tiedämme tämän, me emme voi jättää tätä huomiota. Jos me emme nyt ota tähän kantaa, niin tämä on täysin käsittämätön ö, rikostoverusasenne suoraan sanottuna tältä parlamentilta ja tämä ei millään tavalla edusta niitä arvoja, joita me haluamme täällä puoltaa. Ja minä todella vetoan, että kaikki teemme nyt järkevän päätöksen ja äänestämme tähän aiheeseen liittyvästä päätöslauselmasta täällä täysistunnossa. Kiitos. Kiitoksia. Kuka haluaisi pitää puheenvuoron tämän ehdotuksen puolesta? Puheenvuoro tämän ehdotuksen puolesta. Ehdotuksen puolesta, niinkö? Okay. Niin puhemies, Guen eh, antamat argumentit ovat ehdottoman relevantteja ja tärkeitä, joten minä tuen tätä ehdotusta. Kiitoksia. Kuka haluaisi pitää puheenvuoron tätä ehdotusta vastaan? Herra puheenjohtaja Schulz. Puhemies, kollegat, Ferreira ja muut pyydän huomiota puheenjohtajakonferenssissa, kun me käsittelimme tätä asiaa, niin hyvin intensiivisiä olimme keskusteluissamme. Me olemme hyvin pahoillamme ryhmäni puolesta, mitä Länsi-Saharassa tapahtuu. Jos nyt kuvat pitävät paikkansa, niin itse asiassa tilanne on sellainen, että tässä pitäisi olla keskustelun lisäksi myös johtopäätösten paikka. Mutta se, että täytyy toimia vastuullisesti ja tällaisessa vakavassa asiassa, meidän täytyy tänä, tällä viikolla keskustella tapahtumista. Marokon ulkoministeri on pyytänyt, että hän pääsi ulkoasiain valiokuntaan tulo, tuloa. Ja jos jos hän haluaa tällaisen tehdä, sitä täytyisi, tämä täytyisi siis sopia näin, että tapaisimme hänet ensin ja vasta sen jälkeen päättäisimme päätöslauselmasta. Tämä, tällä tavalla me suhtautuisimme paljon vakavammin asiaan. Jos me nyt päätämme päätöslauselmasta, ilman, että voimme ulkoasiainvaliokunnassa haastatella ulkoministeriä, niin minun mielestäni tässä menettelytapa on outo. Tässähän oli sopimus tähän asti. Proszę Państwa, głosujemy. Kiitoksia, äänestämme. Ketkä teistä ovat sen herra Ferreiran esittämän ehdotuksen puolesta? Herra Ferreiran esittämän ehdotuksen puolesta. Sitten ne, jotka ovat vastaan. Täytyy tarkistaa. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Ehdotus on hyväksytty. Joten eh, herra Ferreren ehdotuksen mukaan äänestys on tällä viikolla. Ja nyt esittelen teille aikataulun määräajat. Äänestys on torstaina. Määräajat ovat seuraavat. Päätöslauselman ehdotukset täytyy jättää kello 12 mennessä huomenna 23. marraskuuta. Huomenna kello 12 mennessä päätöslauselman ehdotukset. Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselman esitykset jätämme keskiviikkoon mennessä ylihuomenna kello 12 mennessä. 24. marraskuuta siis kello 12 tarkistusten jättämisen määräaika sekä yhteisten päätöslauselmaehdotusten jättämisen määräaika. Ja sitten tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin tuntia myöhemmin, eli kello 13 keskiviikkona 24. marraskuuta. Toistan. Äänestys on torstaina. Kiitoksia paljon. Torstaille ei ole ehdotettu muutoksia. Esittelystä ja käsittelyjärjestys on siis hyväksytty. Minä haluaisin pyytää kollegoilta jotakin. Nyt Tiibetistä on kiireellinen asia torstaina ja siitä asiasta, että Kiina pakottaa kiinan kielen Tiibetissä käytettäväksi. Minun mielestäni tämä on sellainen asia, että että Rova Ashtonin läsnä ollessa täysistunnon pitäisi tätä, tästä keskustella. Ei ole pelkästään kysymys kiireellisestä asiasta, vaan tämän peruspolitiikkaa Tiibetin suhteen. No kiireellisenä käsittely on tietysti hyvä, jos enemmistöstä kannattaa, mutta minun mielestäni, jos se nyt on mahdollista, minä tiedän, että joulukuussa ei ole kovin tiivis esityslista, niin silloin kävisimme keskustelua, olisi päätöslauselma ja Rova Ashton olisi läsnä ja käsittelisimme Euroopan politiikkaa Kiinan ja Tiibetin suhteen. Kiitoksia. Tämä voidaan esittää myös puheenjohtajakokouksessa. Ryhmän puheenjohtajana te, herra Kompenit, voitte esittää asian milloin haluatte. Kiitoksia tästä huomiosta. Sitten